coordinators meeting um, finished late and we try never to allow that to Mikä pahempaa? Jätin silmällä sit siihen huoneeseen, mistä tulin. Katsotaanpa, miten vahva näkö minulla on. Kun luen muistinpanon näen, että huoneessa ei ole mitään myötätuntoa minua kohtaan, mutta ei tässä mitään. Eli vielä kerran, anteeksi, että odotan keskustelun tästä tärkeästä lohkoketjukeskustelusta ja kiitos niille jäsenille, jotka tulivat tänne juuri sitä varten. Me kuulemme esityksen lausunto luonnoksesta, joka on oma aloite mietintö, käsittelee lohkoketjua. Ja artikla 53 mukaisesti me olemme tässä mukana ja meillä on yksinomainen äh, toimivalta perusoikeuskysymyksessä, kuten tavallista, koska tähän kytkeytyy sekä tietosuojakysymyksiä että lainvalvontakysymyksiä. Hintavaliokunta. No, Rova Gomez selittää Itävaliokunnan asiat. Anna, sinulla on mahdollisuus puhua tästä erittäin kiinnostavasta ja tärkeästä aiheesta – ja odotammekin sinun ehdotukset ja aloitamme keskustelua. Kiitos. Thank you. Uh, as you said... Kiitos, niin kuin puheenjohtaja sanoitte, kyse on lausunnosta, jonka tässä annamme kansainvälisen kaupavaliokunnalle ja tässä yritetään nyt sitten äh, lohkoketjuille tarjota tällainen mahdollistava ja voimaannuttavaa rooli Euroopan unionin kauppa toiminnassa. Ja pyritään todella vahvistamaan kauppapolitiikkaamme ja helpottamaan tullitoimintaa, kauppatoimintaa yleisesti. Pyritään parantamaan rajat ylittävissä tietovirtakysymyksissä tietoturvaa, ulottuvuutta ja korostetaan myös, että kyse on teknologiasta, joka parantaisi luottamusta, vahvistaisi luottamusta. rahoitusalalla ja transaktioissa, joissa lohkoketju teknologia olisi käytössä. No eihän tätä nyt yksinomaan ole tarkoitettu tarjottu monikansallisille yhtiöille, yrityksille, myös PK-yrityksiä. Lohkoketjuteknologia kiinnostaa ja niille tulisi sen hyödyt tarjota käyttöön. Mielestäni tässä kyllä maalaillaan liian ruusuinen kuva siitä, mikä on vähän niin kuin tällaista okkultistista tiedettä, tämä lohkoketjuteknologia. Voin kyllä kuvitella, että teknologia voisi olla hyvin mahdollistavaa ja voimaannuttavaa voisi parantaa turvallisuutta, mutta kun sitä voisi käyttää niin hy- hyvään kuin pahankin tarkoitukseen, älkäämme sulkeko silmiämme siltä, että lohkoketjuteknologia liittyi kryptovaluuttoihin alun alkaen syntyi näiden tarpeiden mukaan. Ja meidän täytyisi kyllä olla hyvin varovaisia ja me tarvitsemme huomattavasti enemmän tietoa siitä, mitä nämä kryptovaluutat merkitsevät ja samoin kuin yleinen ää, mielipide voitaisiin kääntää lohkoketjuteknologian puoleen, niin voisi käydä myös aivan päinvastoin. Lohkoketjuteknologia voisi olla erittäin hyödyllistä rikollisille, vaikkapa rahanpesuun ja niin edelleen. Eli niin kuin totesitte, niin tässä on luonnollisesti myös tämä tietoturvaulottuvuus, kansalaisten perusoikeudet kyseessä ja ne ovat meidän valiokuntamme asioita. Kyllä tämän esittelijä nyt jollain tavalla tunnustaakin toteamalla, että asiaan liittyy haasteita, mutta minä väitän, että nämä ovat kyllä muita kuin haasteita. Ne voivat olla todella kovia iskuja. Ja katsonkin, että olisi tärkeää, että Liben panos äh, palauttaa mieliin äh, sen, että tämä on kyllä aivan liian äh, myönteinen lähestymistapa Totta kai asialla voi olla myönteisiä puolia ja paljon hyviä puolia, mutta kyllä tämä nyt on sellainen ala, joka vaatii seurantaa komissiolta. Siksi tuen ehdotusta siitä, että komissio toteuttaa työryhmän, joka tarkastelee lohkoketjuteknologiaa, sen periaatteita ja standardeja. Ja ehdottaisin, että tämä neuvoantava komitea sisältäisi myös turvallisuusasiantuntijoita, esimerkiksi terrorismirahoitusasiantuntijoita, tietosuoja-asiantuntijoita, rahanpesuasiantuntijoita, koska kyllä myös perusoikeuksien suojelu on äärimmäisen tärkeä ulottuvuus tässä lohkoketjuteknologiasta puhuttaessa. Kiitos. Voimme aloittaa keskustelun suoraan. Roberta Metsola. Thank you, Chair, and thank you to another... Kiitos puheenjohtaja Kiitos esittelijälle tästä alustuksesta. Lohkoketjun avulla voidaan parantaa EUn kauppapolitiikkaa. Lohkoketju on aivan vallankumouksellinen osa tämänhetkistä kauppaympäristöä. Siinä on valtavasti potentiaalia. Se liittyy viihteeseen. Ja tällä, tällä tavalla voidaan muuttaa sitä tapaa, miten liiketoiminta toimii. Ja meidän täytyy katsoa, miten voimme valjastaa kaiken potentiaalin, joka liittyy kasvuun. Ja samalla pitää varmistaa, että meillä on turvalausekkeita, jotka pannaan täytäntöön, jotta voidaan ehkäistä järjestelmän väärinkäytöt ja jotta voidaan luoda luottamusta prosessiin. Erityisesti meidän täytyy analysoida lohkoketjuihin liittyviä riskejä ja siksi meidän täytyy katsoa, miten riskejä voidaan lievittää ja samalla kuitenkin hyödynnetään lohkoketjun täysimittaista potentiaalia. Eli tasapainon löytäminen näiden kahden asian välillä on tärkeää. Ja tulevaisuudessa meillä pitää olla oikeudellista varmuutta yrityksille, jotta ne voivat investoida tähän teknologiaan. Ja samanaikaisesti on varmistettava riittävät turvalausekkeet, varsinkin kun kyse on rahanpesusta. Meidän pitäisi keskittyä nyt tähän itse teknologiaan ja meidän pitää kannustaa innovaatioon ja kehitykseen eikä vain pyrkiä saman nopeita voittoja. En ole mikään asiantuntija, mutta käsittääkseni lohkoketju ei varastoi perinteistä tietoa. Eli teknologia on monin mielestä täydennys tämänhetkisiin tietokantoihin. Ja tämä on pidettävä mielessä, kun mietitään tietosuojariskejä. Ja on totta, että lohkoketju siltä kautta saa yhteyden moniin, mutta meidän täytyy tehdä ero teknologian sen sovellusten välille. Kryptovaluutat on yksi tällainen esimerkki ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy keskittyä myöskin pesun riskeihin näissä sovelluksissa. Ja odottelen näiden keskustelujen jatkamista ja odotan yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa, jotta voimme varmistaa, että sääntelypuitteet ovat riittävän vankat ja turvalliset. Roberta and Daniel Dalton. Dan, please. Dalton. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy tehdä selväksi, mistä puhutaan. Tämä ehdotus puhuu yksityisistä luvansaaneista lohkoketjuista. Tämä ei puhu julkisista äh, lohkoketjuista, kuten bitcoinin tyyppisistä. Tämä esimerkiksi yritysten hallinnoimista tietokannoista, niistä on kysymys. Ja on ihan kiinnostavaa käyttää tämä teknologia globaalin kauppaan, esimerkiksi kaupan esteiden tai kitkan vähentämiseksi. Tämä on kiinnostavaa, kun Brexitistä myöskin puhutaan tällä hetkellä. Tämä on asia, johon perhe kannattaa keskustella en ja kollegan skeptisyyttä sen ennen palkkaketjujen tai Bitcoinin suhteen, vaikka me emme puhu siitä. Mutta sellaiset yksityisen luvan vaativat lakoketjut, niillä, niillä on ongelmia, kuten rahanpesu, niin täytyy puhua. Mutta lakoketjut eivät ole tehokas keino tallentaa tai säilyttää tietoa, mutta ne ovat erittäin tehokkaita transaktioiden seuraamiseen. Ne voivat olla iso työkalu rahanpesun seuraamisessa. Ei ole mitään anonymisuutta. Ehkä yhtään transaktiota voi piilottaa. Ja nämä ovat vähemmän anonyymejä kuin nykytaloudessa. Paljon vähemmän anonyymisiä kuin käsi, käteismaksot, joten potentiaali on valtava vaikka puhummekin vain yksityisistä luvan lohkoketjuista. Meidän pitäisi suhtautua myönteisemmin mahdollisuuksiin ja kryptovaluuttien suhteen. Meidän täytyy niiden suhteenkin tällä taisin olla myönteisempi. On näitä syitä, miksi ihmiset käyttävät kryptovaluuttoja. Tässä korsa viisi annetaan, että kryptovaluuttojen käyttäjät ovat jotenkin lain ulkopuolella on väärin. Okay, thank you very much. Paljon kiitoksia. Olisiko kiinnostavaa kuulla komissiota? Is there a colleague from the commission that would like to say something about blockchain? Haluatko komissio sanoa, että haluaako ketjussa? Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokunnan jäseniä tästä, näistä puheenvuoroista. Erittäin, äh, erittäin tärkeitä äh, puheenvuoroja niin Intalta kuin täältä teiltäkin. Komissio äh, kirjaa kyllä ylös kuulut huomiot. Ähm. Selvä. Pyy. Ja sitten komissio vielä luonut kantaansa lakoketjuista. Bloomberg ja varmasti odottavat suu niitä ihmiset kuuntelevat keskusteluja ja meillä täytyy olla kantaa asiaan. Asia on kiinnostava. Kiitoksia niille, jotka olette paikalla. Saatiin tämä asia liikkeelle. Kiitos Rova Gomezille. 24.9. täytyy saada tarkistukset valmiiksi. Monet ihmiset seuraavat. Kaikki kolme kollegaa ovat löyneet yhteyksiä tehtyyn työhön, mutta myöskin käsitteitä, joista olisi kiinnostava kuulla enemmän. Joten kiinnostava nähdä, mitä tarkistukset tulee. Anna, haluaisitko kertoa, miten sinä näkisit tarkistukset? Uh, maybe I sound... No ehkä kuulostan hiukan skeptiseltä. Ehkä se johtuu tietämättömyydestäni, mutta panin merkille se, mitä Dalton sanoi. Eli tällöin ei voisi toimia niin hyvin nimettömänä ja tämä lisäisi avoimuutta. Ja on totta, että tämä saattaa mahdollistaa parempaa valvontaa rahanpesun suhteen. Mutta sitä voidaan myöskin käyttää väärin. Ja tässä nyt ei puhuta julkisista järjestelmistä, vaan yksityisistä lohkoketjuista. Tämä ei ole syy kiinnittää vähemmän huomiota näihin riskeihin, liittyivät ne sitten rahanpesuun tai perusoikeuksien suojaan jos kyseessä on yksityinen palvelu, joka hyödyntää teknologiaa, silloin pitää soveltaa yleistä tietosuoja-asetusta, koska se saattaa vaikuttaa hyvin kielteisesti, jos tätä asetusta ei noudateta. Ja siksi Valiokuntamme tärkein panos tähän mietintöön on se, että varmistamme ja laadin tästä vielä lausunnon, eli neuvoantavan ryhmän tulisi nyt perustaa, ja siellä pitää keskittyä nimenomaan yleiseen tietosuojasetukseen ja rahanpesuun. Kesän Anna. Odotan tarkistuksia 24. päivä mennessä. Paljon kiitoksia tuosta alustavasta keskustelusta. Ja komissiokin siellä omat haikunsa esitti. Siirrytään seuraavaan kohtaan. Which is the OECD. OECDn kertomus, ja nyt ollaan aikataulussakin. Säilyy kertomus maahanmuutosta. Meillä on ilo saada tänään Jean-Christophe Dumont, joka koordinoi 2018 version OECD-vuotuisesta maahanmuuttokatsauksesta. Ja tässä julkaisussa tarkastellaan viimeisen maahanmuuton trendejä, politiikkaa OECD-maissa ja jossakin ei-jäsenmaissa. Herra Dyma, me kutsumme tänne ja hän on lämpimästi tervetullut. Meistä tämä raportti asoittaisi EUn maahanmuuttotrendit kontekstinsa ja suhtauttaisiin muihin maihin läntisessä maailmassa kehittyneiden maiden kesken – ja me voisimme ehkä löytää jostakin maailmanosasta myöskin maahanmuuttomalleja. EU-ssa kertomus keskittyy uusien maahanmuuttajien vaikutuksiin työmarkkinoilla ja myöskin niin sanotun epäsäännönmukaisen maahanmuuton vaikutuksista. Siinä on tietoa. Tämä on melko iso kertomus ja siinä on paljon tietoa tilastoliitteissä. Ainahan me OECDn tervetulleeksi toivotamme ja erityisesti kansainvälistä maahanmuutosta, joten odotamme kuuntelevan lyhyen esityksen torstailta päivä vilkas viikko on ollut. Olet lämpimästi tervetullut. Mielelläni kuulee, mitä sinulla on sanottavana. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Kiitän tilaisuudesta tulla kertomaan teille OECDn lippulaiva julkaisusta maahanmuuttoon liittyen. Teen tässä nyt parhaani eh, esittääkseni päätelmät tästä 400-sivuisesta paketista. Puhun toki suhteellisen lyhyesti ihan kaikkeen en ehdi mennä. Tosiaan eh, neljä pääviestiä julkaisussamme. Ensinnäkin eh, OECD-maihin kohdistuva maahanmuutto on korkeimmillaan vuosikymmeniin siitä huolimatta, että, se, että laskua viime vuodesta on hieman. Toiseksi nyt turvapaikka- ja pakolaisvirrat ovat ikään kuin uusi normaali. Ja sitten tässä julkaisussa tarkastellaan vaikutusta, joka pakolaisvirroilla on. Tämän vaikutus ei tule olemaan merkittävä, mutta on myös tiettyjä maita, joissa vaikutus on merkittävä. Tulen tähän myöhemmin. Ja sitten viimeiseksi vielä meidän tulee puuttua laittomaan laittomiin työmarkkinoihin ja työntekijöiden hyväksikäyttöön työmarkkinoilla. Tässä seuraavassa kuvassa nähdään raaka data tiedot, kun katsotaan viimeaikaisia maahan muuttomääriä, niin OECDhin viitisen miljoonaa uutta tulokasta, 40 prosenttia perhesyistä tuli, 20 prosenttia humanitaarisina maahanmuuttajina, 1,4 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista tuli Euroopan unioniin, noin 300 000 enemmän kuin mitä tuli Yhdysvaltoihin. Eli EU on hiukan isompi pienempi, mutta prosenttina prosenttiosuus on sama. Ja sitten äh, EU-maiden äh, välinen siirtolaisuus oli samalla tasolla noin 1,4 miljoonaa, 30 prosenttia kaikista OECD-muuttoliikkeistä. Ja tässä nähdään, äh, että erot ovat valtavia. 0,4 prosenttia on keskiarvo ja maiden välillä nolla prosenttia esimerkiksi Slovakiassa, Latviassa, Unkarissa maahanmuutto on hyvin matala ja sitten taas Luxemburgissa 3,4 prosenttia, Sveitsissäkin yli 2 prosenttia. No tässä joka tapauksessa kolmansien maiden kansalaiset Yhteensä siis eh, heitä on 0,4 prosenttia eh, tulijoista eh, tai kansalaisista Euroopan unionissa. Ja samoin sitten myös tällainen väliaikainen maahanmuutto on lisääntynyt muuten kuin yritysten expat-alalla. Eniten on lisääntynyt kausityöntekijöiden käyttö. Se on lisääntynyt 30 prosentilla vuonna 2016. Tämä johtuu yhdestä EU-maasta, nimittäin, nimittäin Puolasta. Ensimmäistä kertaa, ja tämä näkyy tästä julkaisumme seuraavasta kuvasta, niin saimme ensimmäistä kertaa ulkomaisista kausityöntekijöistä tietoa OECDssä 4 miljoonaa vuonna 2016 ja vastaanottajamaista OECDssä eh, merkittävin on Puola, eh, sitten Yhdysvallat ja Saksa. Kaikki varmaan tiedätte Puolan tilanteen vuonna 2017. Tiedot näyttänevät jopa, jopa enemmän kausityöntekijöitä Puolassa kuin 2016 oli. Kun mennään eteenpäin, voidaan todeta, että maahanmuutto ja maahanmuuttajat ja pakolaiset viime vuosina EU:ssa on ollut suurin määrä turvapaikanhakijoita vuoden 2000 tai toisen maailmansodan jälkeen neljä miljoonaa ihmistä on hakenut turvapaikkaa. 1,6 miljoonaa ihmistä on saanut kansainvälisen suojelun statuksen. Nämä ovat isoja lukuja, mutta nämä luvut täytyy nähdä suhteessa, kun puhutaan Turkista, Jordanista, Libanonista, niin siellä on 5 miljoonaa ihmistä ja Aasiassa Tyynemeren alueella lähes 8 miljoonaa ihmistä pakolaisina. UNHCRn mukaan ja heistä 3,5 miljoonaa pakolaisia. Samoin latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi Venezuelan viimeaikainen valtava maastamuutto Ähm, on tosiasia, eli eivät nämä Euroopan luvut ole ollenkaan ainutlaatuisia maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Seuraavassa kuvassa on kaikkein tuoreimpia äh, numerotietoja. Ähm, jännitteistä huolimatta Euroopassa äh, niin äh, tällaista kriisiä Euroopassa ei enää ole UNHCRnkin tarjoamien tietojen mukaan. Äh, Espanjassa äh, saapuneita on 50 prosenttia enemmän kuin Italiassa tai Kreikassa, ja kun puhutaan saapuneiden kokonaismääristä, niin äh, näitä on vain kymmenesosa siitä kuin vuonna 2015. Ja kyllä tietenkin Euroopan unionin oma tilanne on tähän myös vaikuttanut. Seuraavassa kuvassa nähdään, että tilanne on kuitenkin vastaava myös EUn ulkopuolella, kun puhutaan myös uudelleen eh, sijoituksista UNHCRn mukaan. 2016 oli huippuvuosi 120 000. Nyt voidaan nähdä, että vuonna 2017 tämä luku lähes puolittui 16 60 000 eh, kun puhutaan uudelleen sijoittamisesta, kyllä Eurooppaa tekee osansa, mutta nyt luvut ovat eh, huomattavasti pienempiä kuin mitä UNHCR eh, arvioisi tarpeelliseksi. Sitten asia, joka tietenkin nousee esiin, kun puhutaan suurista maahanmuuttajavirroista, ovat työmarkkinat. Niin tässä seuraavassa kuvassa näette, IT-numerotietoja vuonna 2018. Pyrimme nyt arvioimaan tätä vaikutusta aina vuoteen 2020 joulukuuhun asti. Ja tämä nyt perustuu erilaisiin skenaarioihin. Jos äh, maahanmuuttajavirrat äh, jatkuvat samalla tasolla kuin 2011-2013 välillä, tai jos ne sitten säilyvät 2017 tasolla. Seuraava kuva osoittaa, että tällöin sitten Äh, alle 0,3 prosentilla äh, työmarkkinoilla käytettävissä olevien äh, työntekijöiden määrä olisi lisääntynyt. Eli ei tämä ole mikään shokki työmarkkinoilla, ei edes Saksassa, Itävallassa, Kreikassa tai Ruotsissa, joissa vaikutus on suurin. Näissäkin sen arvioidaan olevan vain 0,6-0,8 prosenttia työvoimasta. Eli ei tässä, kun katsotaan todella työvoimaa, Mm, ja otetaan huomioon myös se, että integraatio vie oman aikansa, niin joulukuussa 2020 odotettu vaikutus työmarkkinoille kaiken kaikkiaan, vaikka kyse on ollut suuresta kriisistä, on varsin pieni. Seuraavassa kuvassa lisätietoja Äh, tämän ehkä hankala nähdä sieltä paikoiltanne, mutta linkki julkaisuun on lähetetty teille kaikille, eli voitte äh, yksityiskohtiin tutustua äh, verkossa. Niin, kuitenkin vaikutus on ehkä suurempi tietyillä työmarkkinoiden osa-alueilla, erityisesti matalasti koulutettujen 18-24-vuotiaiden 34-vuotiaiden piirissä. Jos keskitytään tähän ryhmään, niin vaikutus voi olla jopa 15 prosenttia esimerkiksi Saksan tilanteessa. Eli että työmarkkinoilla matalasti koulutettujen 18-34-vuotiaiden määrä lisääntyy jopa 15 prosentilla. Kun puhutaan kuitenkin työllisyysasteesta, Äh, ja sen kehittymisestä, niin kun ajatellaan, että mukana äh, taistelemassa työpaikoista ovat äh, myös pakolaiset, niin voi vaikuttaa siltä, että että pakolaisten vaikutus tai maahanmuuttajien vaikutus on huomattavasti suurempi kuin mitä se oikeastaan onkaan. Ja tässä julkaisussamme todella painotamme nopean pakolaisten kotouttamisen merkitystä. Kun ajatellaan juuri nuoria, niin olisi hyvin, hyvin tärkeää integroida, kotouttaa näitä henkilöitä mahdollisimman nopeasti. Seuraavaksi puhuisin ulkomaisten työntekijöiden laitto, mistä työmarkkinoista – niin tämä on ollut hyvin tärkeää poliitikkojenkin agendalla tämä koko aihe. Tästä on hyvin paljon puhuttu. Viime aikoina kuitenkin monet asiat ovat, ovat tätä mielenkiintoa vielä lisänneet. Vuonna 2008 talouskriisi, mm, monet maahanmuuttajat olivat ihan laillisesti EU-ssa Monet äh, ehkä menettivät työpaikkansa ja ovat joutuneet nyt sitten laittoman maahanmuuttajan tilaan. Samoin sitten kun ajatellaan Euroopan unionia, hyvin monia mm, turvapaikanhakijoita on, joilta turvapa- joille turvapaikka ei ole myönnetty. On arvioitu, että joulukuussa 2020 laittomia, joille siis turvapaikka ei ole myönnetty, on 900 000-1,2 miljoonaa. Jotkut heistä toki palaavat kotimaihinsa, mutta eivät kuitenkaan kaikki. Eli, eli tästä syystä olemme tätäkin tilastotietoa tarjonneet. Kun sitten ajatellaan nämä lakeja ja hallinnollisia sääntöjä, tämä on hyvin, hyvin monimutkainen ja monimuotoinen kokonaisuus. Maahanmuuttajien tilanne voi olla sellainen, että heillä ei ole työlupaa lainkaan tai että heidän työlupansa on vanhentunut, astunut voimasta tai että heillä on työlupa, mutta he eivät mm, kunnioita tai ei kunnioiteta tämän työluvan rajoittavia ehtoja näin ollen numerotietojen saaminen on hankalaa Yhdysvalloista. Numerotietoja on. Siellä on 11 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa. 3-4 prosenttia väestöstä Euroopassa. Tätä on vaikeampi arvioida, mutta kyllä ilmiö on paljon pienempi kuin Yhdysvalloissa. E, maatalousala kotitalousala ja rakennusala ovat niitä kaikkein merkittävimpiä työllistäjiä laittomilla työmarkkinoilla. Ja kun puhutaan sitten näistä epävirallisista työmarkkinoista, niin tämä ongelma on totta kai olemassa. Samoin sitten kyse on myös siitä, minkälainen kysyntä ja tarjonta on matala, matalasti koulutetuilla, koulutettujen työntekijöiden suhteen. Sitten on mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia myös säännöstöissä ja puitteistoissa. Ja sitten kannustimet lailliselle palkkaamiselle Äh, ovat tietenkin aika vähäisiä ja tietenkin äh, kun seuraamuksia ei ole, niin riski on pieni. Lopuksi vielä puhuisin tietoisuuden lisäämisestä ja siitä, että tulisi ottaa käyttöön tarkastelujärjestelmiä. Esimerkiksi Yhdysvalloilla ja Kanadalla on hyviä valvontavälineitä käytössä. Samoin sitten valvonta, lainvalvonta useimmissa OECD-maissa tehdään tarkastuksia työpaikoille, työmaille, mutta usein liian vähän kuitenkin. Samoin sitten seuraamukset, rangaistukset OECD-mailla on hyvin erilaisia lähestymistapoja, kun ajatellaan vaikkapa sakkorangaistuksia tai jopa rikosoikeudellisia rangaistuksia, jos rikos on hyvin vakava, jos löytyy paljon laittomia työntekijöitä ja niin edelleen. Mutta Mm, tämän toiminnan tehokkuus jättää kyllä vielä toimimisen varaa. Ja sitten ihan nuo lailliset polut tietenkin. Ja ulkomaisten työntekijöiden äh, laitonta palkkaamista tulisi torjua äh, eri tahojen yhteistyöllä, äh, mm, työnantajia, työmarkkinoita ohjaamalla, myös laillisia reittejä tarjoamalla – ja eh, Euroopan unionin puitteissa tulisi sitten luoda työmarkkinaviranomainen, joka tarjoaisi hyviä mahdollisuuksia tämän, mm, tämän politiikan vahvistamiseksi EU:ssa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos hyvät naiset herrat. Thank you very much. Um, I should mention that this kind of Thursday afternoon situation. Kiitoksia paljon esityksestä. Meillä on torstai-iltapäivän tilanne. Monenten jäsenten pitää palata kotiinsa, mutta tämä kokous menee verkkoon ja meillä on yleensä aika vakaa katsojamäärä. Minulla on jotakin kysymyksiä Rova Gomeslakin. Oma kysymykseni pöytäkirjan vartenkin koskee OECDn ennustuksia ympäristö on nyt globaali. Ja asiantuntijoiden ennustukset sekä taloustieteilijöiden että OECD niin suhtaudutaan kielteisemmin. Tietynlainen poliitikot suhtautuvat niihin ikään kuin valeuutisina ja he mollaavat asiantuntijoita. Ja tietyissä maissa me näemme tätä. En nyt ainoastaan viittaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan – on se tällainen tauti, joka mukaan ajatellaan, että asiantuntijat eivät tiedä tarpeeksi. OECDn brändi on talous, talouden jännästämisen suhteen vahva. Minun kysymykseni on, milloin maahanmuuttoennustuksessa on merkitystä, koska on turvapaikkaennustuksia ja maahanmuuttoennustuksia ja Yleisempi kysymykseni on, oletan, että tämä on merkittävä raportti. Tämähän on melko paksu raportti. Kokoatteko, että ihmiset eivät Pärjestävätkö ihmiset lukuihin niin kuin ajatellen, että e- e- ennustuksen suhtaudutaan enenevästi vähätellen. Kuulostaako tämä mitenkään tutulta? Ja sitten trendit. Esimerkiksi Välimeren yrittämistrendejä seurataan. Ei ole mikään yllätys, ei ole, että turvapaikkahakemusten määrä on vähentynyt. Mutta tässä OECD sanoo sen. Tämä on erittäin uskottava järjestö. Oletteko kokeneet, että kun te puhutaan tästä, että sillä on toivottavia vaikutuksia, erityisesti poliitikkojen joukossa? Mä sanoin, että tulevat laskevat, että kun katsotte maakertomuksia, katsotte esimerkiksi Slovakiaa, turvapaikanhakijat, hyväksytty turvapaikkaa, turvapaikkahakemusten määrä oli tuskaisen alhainen ja vielä tippui entisestään. Saatteko mitään vetoa ja huomiota, kun te toteatte tällaisia asioita? Sitten mä, mä pakolaisten työmarkkinavaikutuksena. No, Katsomme monia asioita valiokunnassa ehkä liikaakin, mutta yksi niistä on integraatio ja maa, työmarkkinakysymykset teollisuusvaliokunta teki sen ennen laajemmassa mitassa. Näyttää sille, että tällä hetkellä se valitettavasti lankee täysin meidän niskoillemme. Käsiteltä sekä maahanmuuttajien että pakolaisten työmarkkinavaikutuksia. En halua liioitella, mutta luvut näyttävät menevän oikeaan suuntaan. Luvut näyttävät paremmilta, työllisyysaste kasvaa. Ulkomaalaisen naisten työllisyysaste näyttää kasvavan. Ja että myös esimerkiksi afrikkalaisten, Afrikasta tulleiden maahanmuuttajien osuus kasvaa ei ainoastaan Aasiasta muualta. Se voisi johtua vähemmästä sörinnästä. En halua lietellä lukuja, koska eivät ne myöskään käsittämättömästi ole kasvaneet, mutta parempaa suuntaan näyttävät menevän. Ovatko nämä luvut ja se työ, jotka te teette, saatteko tuloksia? Kykenevätkö hallitukset, kansalaisjärjestöt käyttämään niitä, puolet käyttämään niitä? Vai jättävätkö ne huomiot tänne? Koska harvet ovat poliittisesti herkillä alueella. Kertomus on aika myönteinen. Asiat että poliittiset reaktiot pakolaisia kohtaan huononevat. Väestökehitys on hankalampaa, mutta maahanmuuttajien hyväksyntä työmarkkinoilla asetet ovat kielteisempiä. Tässä ovat kysymykseni. Ja erityisesti nämä ovat OECDlle. Ajatellen uskottavuuttanne ja sitä, että leipätyönne on erityisesti Talouden ennustaminen. Ja sitten kausityöntekijöitä koskeva direktiivi. Tästä komissio ei luovu laillisesta maahanmuutosta. Ja jatkamme sillä tiellä, mutta jos me teemme, että sitten varoituksen sanoisin, että me tarvitsemme hyviä luotettavia tilastoja. Koska jos meillä on laillisen maahan muuton tie on sinänsä poliittinen kysymys. Silloin me tarvitsemme tilasteita. Koska myös meillä on työkalu, kuten siniset kortit ja muut, me tarvitsemme hyviä tilastoja pohjaksi. Ja tämä on substantiivinen kysymys, joka auttaisi. Ehkä saisimme tätä laillisen maahanmuuton teitä. Nämä ovat minun kysymyksiä myös kommentteja. Minkälaisia kokemuksia teillä on lukujen taustalla? Onko sinulla Anna kysymyksiä OECDlle? No, you, you've been busy with, with other things. It's okay. Olet kiireinen mun asian kanssa. Se on ihan jees. Siinä sitten pit, pitkälle liuta kysymyksiä, mutta nämä kiinnostaa minua. Olen oikein iloinen, että tulet tänne. Kerro, mitä ajattelet. So thank, thank you very much. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että sain tämän mahdollisuuden. Näin voimme vaihtaa näitä tietoja. Ja kun on paljon kuulijoita, ja kun puhutaan parlamenteissa, niin se on erityisen tärkeää ja hyödyllistä. Näin voidaan oppia muutoksista ja tilanteen kehittymisestä. Myöskin tilastotietoja voidaan käsitellä. Kysymyksenne siitä, mitä nämä, mistä nämä luvut on saatu ja ovatko ne hyödyllisiä – No se riippuu aika paljon siitä, pystymmekö ymmärtämään, mikä on aiheuttanut näitä eroja kansalaisten ja asiantuntijoiden välillä, ainakin tilastojen mukaan. Ja uskoisin, että osittain tämä johtuu siitä, että meidän ei pidä tuijottaa vain keskiarvoja, jos sanotaan, että maahanmuutto lisää bruttokansantuotetta 0,3 prosentilla, niin ei se tarkoita kenellekään yhtään mitään. Ihmiset haluavat tietää, kuinka paljon he saavat tilille rahaa ja miten asiat vaikuttavat heihin ja heidän yhteisöihinsä paikallistasolla. Ja kun kyse on pakolaisista, niin lukemat ovat pieniä, mutta ne ovat, he ovat lähinnä kasantuneet tietyille alueille ja tiettyihin kaupunkeihin, joten siellä näkyvyys on täysin eri luokkaa. Eli on tärkeää, että analyyseissa ei jätetä huomiotta näitä huolenaiheita. Niitä pitää kuunnella ja katsoa myöskin keskiarvojen ylitse. Meidän täytyy pyrkiä näkemään, missä asioissa – on ongelmia ja näin on tehty myöskin työmarkkinoiden suhteen. Vaikutushan on siellä hyvin pieni, lähes olematon, mutta jos katsotaan koulupudokkaita, tämä on jo hyvin haasteellinen tilanne tietyissä jäsenvaltioissa, niin silloin lukemat saattavat olla erilaisia. Ja tämä vaikutus saattaa sitten muuttaa näkemystä tilanteesta, vaikka todellisuus onkin – aika erilainen. Toinen asia on se, että haluamme kuulla huolenaiheista. Olemme puhuneet laittomasta maahanmuutosta. Ja jos halutaan selittää, että tarvitaan sääntöjä ja järjestelmiä, jotta ihmiset voivat tulla laillisesti töihin, niin silloin pitää myöskin olla sellainen tilanne, että ne, jotka eivät ole laillisesti töissä, niin meillä on välineitä puuttua siihen tilanteeseen. Ja kun kuullaan tämä, hiljattain tehtiin eurobarometritutkimus, ja jossa kysyttiin, katsotteko, että onko Euroopassa enemmän laillisia tai laittomia maahanmuuttajia. Ja pari 30 prosenttia jossain maissa sanoi, että Euroopassa on enemmän laittomia kuin laillisia maahanmuuttajia, ja se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Mutta olisi virhe olla kuuntelematta näitä kantoja. Ja vaikka tietoja on vähän saatavilla, niin meidän täytyy pyrkiä puuttumaan myöskin näihin hankaliin ja arkaluontoisiin kysymyksiin. Ja meidän täytyy löytää näyttöä siitä, että kun asiat asetetaan kontekstiin, niin tämä on ongelma EU:ssa, mutta myöskin Yhdysvalloissa. Ja tämä on sitten hyvin erilainen tilanne, joilla ihmisillä on oleskeluluvat, jotka ovat laillisesti töissä, toisella ei ole mitään lupia, mutta jotka ovat kuitenkin laillisesti töissä. Eli tämä on hyvin monimuotoinen tilanne. Yritämme arvioida eri tilanteita mahdollisuuksien mukaan. Ja katsomme, miten politiikalla voidaan vastata näihin erilaisiin haasteisiin. Yritämme vaikuttaa julkiseen keskusteluun. Konteksti on tietysti haastava. Asiantuntemus on hankalaa näiden lukujen osalta. Niitä on vaikea selittää kansalaisille. Mutta kun kuuntelemme huolenaiheita, ja yritämme ottaa tällaisen lähestymistavan, niin silloin pyrimme vaikuttamaan näihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Niin tarkoitin lähinnä sitä, että OECD tekee ennustuksia talouskasvusta ja sanoo, että näin tulee tapahtumaan ja ihmiset kuuntelevat sitä, niin olisi hyvä, jos myöskin maahanmuuttossa – toimittaisiin samalla tavalla. No silloinhan yleisö on erilainen, mutta tämä oli hyvin uskottavaa työtä, eli teemme sitä ihan mielellämme, vaikkakin nyt on hiukan rennompi torstai, mutta kyllä tämä kokous välitetään silti netissä. Eli kiitoksia kaikista, mitä sanoitte ja jatkakaa tätä työtä ja kiitoksia, että olitte tänään pitämässä tämän esityksen. Kiitos. So, colleagues, we now um, a wee bit earlier. I think we've got. Um, do we have uh, Mr. Mr. Gregor with us? Yep. Mr. Gregor wants. Herra Gregor haluaa tulla tänne. Sitten me voisimmekin aloittaa uuden kohdan hitusen aikaisemmin. So colleagues, um, if we could uh, just start. Kollegat, jos voidaan aloittaa vähän aikaisemmin kohta 14 tilintarkastustuomioistuimen kertomus. ja Gregor, tilintarkastustuomioistuimen jäsen, esittelee meille kiinnostavan aiheen – kiinnostava kuulla, mitä teillä on sanottavana. Tervetuloa. Hän on auditoinnin laatutarkastuskertomuksen ja tässä on erityiskertomus, jossa puhutaan radikalisoitumiseen puuttumisesta silloin, kun se voisi johtaa terrorismiin. Tämä on melkomoinen, melko kiinnostava aihe tilintarkastustuomioistuimen käsiteltäväksi. Et teillä olisi vaikka vartiaikaa. Muistan teitä, että verkossa teillä on iso yleistö. Pyydän teitä esittelemään kertomuksen. Very much, chair, for, for the floor, uh, uh dear chair. Kiitoksia Kiitos parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä tilintarkastustuomioistuimen kertomus radikalisoitumisen torjunnasta. Meillä tämä esiteltiin ennen kesätaukoa KONT-valiokunnassa, eli on hienoa, että voi nyt jatkaa tätä työtä tässä valiokunnassa. kun ajatellaan maahanmuuttoa ja radikalisoitumista, niin sillä on hyvin kielteisiä vaikutuksia. Eli tässä tämä esityksemme tähän valiokuntakokoukseen käsittelen viittä aihetta. Kun tilintarkastuksesta ja sitten katsomme loppuvaiheessa, millaisia löydöksiä ja suosituksia on tehty. Kansallinen turvallisuus tietysti ja myöskin terrorismin torjunta kuuluu tietysti yksittäisille jäsenvaltioille – ja jäsenvaltioissa tilanne on aika haastava, koska tilanteet ovat hyvin erilaisia paikallisista olosuhteista riippuen, ja siksi alata ylös lähestymistapa on hyvin tärkeä. Komission rooli on tukea jäsenvaltiota niiden ponnisteluissa, ja täytyy varmistaa, että hyviä käytänteitä vaihdetaan ajoissa Ja voisin hiukan perustella, miksi teemme tarkistuksia tällä alalla. EUn terrorismin vastainen strategia, joka hyväksyttiin vuonna 2005, pohjautuu neljälle pilarille. Ja pilareissa käsitellään koko prosessia. Siihen liittyy rajavarallisuus, terroristien tutkiminen ja seuraamusten hoitaminen. Ja tarkistuksessa keskityttiin ennaltaehkäisyyn ja radikalisoitumisen juurisyihin ja terroristien rekrytointiin. Päätimme keskittyä tähän, koska Euroopan kansalaiset, jotka olivat radikalisoituneet tekevät iskuja Euroopassa, ja komissio katsoo, että tämä johtuu usein monesta tekijästä. On sosiaalisia tekijöitä, marginalisoituminen, syrjäytyminen ja sitten ideologisia tekijöitä, esimerkiksi uskon, uskonnon väärinkäyttäminen ja sen käyttäminen perusteena terrorismille. Ja siksi radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ehkäisy on meille tärkeää ja toimimme tässä yhteistyössä OECDn kanssa. Komissio on yhdistänyt toimia monella politiikan alalla. Olemme hyödyntäneet erinäisiä rahastoja ja niiden avulla torjutaan radikalisoitumista. Sisäisen turvallisuuden rahasto, Horisontti 2020 rahasto oikeushanke, Erasmus Plus ja lopuksi tietysti Euroopan sosiaalirahasto. No sitten, millaisia kysymyksiä esitimme? Katsomme, onko tukea annettu siellä, missä jäsenvaltiot tarvitsevat ja oliko puutteita. Katsomme myöskin sitä, hyödyttikö komission toiminta jäsenvaltioita – Tuki liittyy niin monen politiikan alaan, että seuraavassa kysymyksessä katsottiin eri toimien ja rahastojen koordinointia. Ja hyvä koordinointi on tarpeen, jotta saadaan aikaan synergiaa. Katsomme esimerkiksi, oliko komissio hyödyntänyt tietokantoja levittääkseen tietoa eurorahoitteisista hankkeista. Ja sitten onko komissiolla indikaattoreita, joilla voidaan mitata sen tuen tehokkuutta? No sitten, miten tarkistukset tehtiin? No ensin tietysti katsotaan asiakirjoja, jotka liittyvät politiikkaan ja toimiin. Haastattelimme henkilöstöä, joka hallinnoi rahastoja. Ja kävimme Amsterdamissa, ja Europolin yksikössä Haagissa. Meillä oli myöskin tiedustelukaavakka, joka lähetettiin jäsenvaltioihin. Vastausprosentti oli 54, eli 15 jäsenvaltiota vastasi. Ja kävimme tutustumassa viranomaisiin Ranskassa ja Belgiassa ja puhuimme siitä, millaista lisäarvoa on komission antamalla tuella. Eli sitten löydökset. Ensimmäinen kysymys. Antako, jäsen, antako komission jäsenvaltioilla kunnallista tukea? Niin tästä tehtiin myönteinen johtopäätös. Kaiken kaikkiaan tuki oli hyvin suunniteltua ja olennaista Silloin puututtiin juuri jäsenvaltioiden ongelmiin ja tästä hyötyivät jäsenvaltiot ja niiden, kun toimittiin Euroopan tasolla. Eurooppa on ottanut huomioon tarpeita, mitä tulee esimerkiksi radikalisoitumisesta tiedottamiseen, tutkimuksen kautta ja hyvien käytänteiden jakamisen kautta RAN-verkostossa. Terroristipropagandan vastustaminen verkossa, yhteiskunnan vahvistaminen hankkeilla, esimerkiksi Erasmus Plusalla ja ISFllä, pitää hoitaa radikalisoituneita ihmisiä vaihtamalla tietoa Schengenin tietojärjestelmässä. Ja lisäksi pitää puuttua radikalisoitumiseen Euroopan ulkopuolella hankkeilla, joita rahoitetaan aluekehitysrahastosta. Tuki oli hyvin suunniteltua, koska jäsenvaltiot – hyötyivät siitä. Ronin tai näiden tutkimusyksikköjen kautta. Tällä tavalla toimittiin tehokkaammin, eikä näin olisi voitu toimia, jos jäsenvaltiot olisivat toimineet yksitellen. Sitten toinen kysymys. Onko nämä toimet korjautu niin, että syntyy synergiaa? Ja komissio edistää synergiaa, mutta tietyillä aloilla koordinointia voitaisiin parantaa. Koordinointia on tuen jakamisessa ja synergiaan eri rahastojen välillä. Esimerkiksi komissio käyttää seitsemättä puiteohjelmaa rahoittaakseen vaikutusten arviointeja hankkeesta, joilla torjutaan radikalisoitumista. Ja tässä on kanaltirissa tersaviora Ja sen jälkeen hanketta laajennettiin myös rahoituksen osalta. Tiettyjä koordinoinnin puutteita vielä esiintyy, komissiolla ei ole selkeää käsimystä EUn rahoittamista toimista, ja myöskin RAN-verkostoa ei hyödynnetty riittävästi, jotta voitaisiin levittää tietoa onnistuneista EU-hankkeista ja 16 hankkeesta, joita komissio ehdotti, niin ainoastaan seitsemän osalta toimittiin näin. Sitten on komission arvioinut tehokkuutta, mitä tulee poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Komission arviointi ei kuitenkaan ole riittävää. Olemme katsoneet poliittisia tavoitteita ja yksittäisiä toimia. Haluaisin sanoa, että kun kyse on näin tärkeästä politiikasta, jota pitää nopeasti kehittää, niin on ihan ymmärrettävä, että tällä saralla ollaan hiukan jäljessä, mutta sitten internetin tutkintayksikkö – Sieltä otetaan yhteyttä esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin, YouTubeen, jotta ne poistaisivat kerättyjä sisältöjä. Ja sitten siellä katsotaan, kuinka paljon on otettu netistä pois terroristisisältöjä, mutta näitä tilastoja pitäisi vielä parantaa. Ne eivät osoita, kuinka paljon sisältöä on poistettu EU-tason toiminnan takia. Ja on vaikea tehdä eroa kansallisten yksikköjen välille. On vaikea tietää, kuinka paljon propagandaa internettiin vielä jää. Vastaajat totesivat, että on suuri riski, että siirretty propaganda vain siirtyy sitten muualle. Sitten suositukset. Raportissa on kolme suositusta. Ensinnäkin meidän pitää parantaa koordinointia toimien osalta, joilla torjutaan radikalisoitumista. Komissio koordinoi toimintaansa, mutta kahdella alalla tätä voitaisiin parantaa. Eli pitäisi laatia luettelo EU-rahoitteisista toimista, joilla torjutaan radikalisoitumista ja mukaan pitäisi ottaa tärkeitä EU-rahoittamia toimia myös kansallisella tasolla. Ja paremmin pitäisi hyödyntää RAN-verkostoa, jotta voitaisiin nopeammin levittää tietoa onnistuneista EU-rahoitteisista hankkeista. Ja sitten toinen suositus. Jäsenvaltioissa alan toimijoita ja poliitikkoja pitäisi tukea viestinnän tasolla. Kuten aluksi totesin, on alueellisia erityispiirteitä, eli meillä tulee olla tämä alhaalta ylös lähestymistapa. Näin näitä käytänteitä voidaan levittää ja komission tulisi katsoa, ovatko nämä toimet toimineet käytännössä. Ja kolmas suositus. Puitteet, joissa arvioidaan tuloksia. No on ihan ymmärrettävä, että tällä alalla ollaan hiukan jäljessä. Ja kiitoksia. Paljon kiitoksia teille, Kerr Gregor. Katsotaan, kun Libben. Työ loppuu neljältä. Minulla on silloin kokous. Se olisi oikein mukavaa. Herra Tsitsi on täällä reagoimassa mietintöä ja Rava Stevens. Kiitän teitä. Nythän on torstai-iltapäivä. Tämähän on kiinnostavaa. Meillä oli äskettäin keskustelu ei-Euroopan kustannukset Tämä on pahamainen sen hankalaa aluetarkastella tarkastella näkökulmasta, resurssien näkökulmasta myöskin. Mutta yritämme tehdä samanlaisia asioita kuin terrasmivaliokunta. Tämä on siis kiinnostavaa työtä. Ei helppoa työtä, selvästi monialaista. Antaisin Katariinalle puheenvuoron ja komissiokin sitten ajan myötä. Katariina. Claude, desidero intanto ringraziare il dottor... Kiitoksia. Claude, haluan tohtori Gregoria lämpimästi kiittää tästä puheenvuorosta. Tämä on todella monimutkainen aihe, ehkä koko terrorismi kokonaisuuden monimutkaisin. Te totesitte, että radikaalisoitumisella on monia, sy- monia syitä. Usein kyse on hyvin nuorista ihmisistä. Haluan kiittää teitä näistä suosituksista ja ylipäätään kokonaisvaltaisesta lähestymisestä tätä ongelmaa kohtaan tässä kertomuksessanne. Jäsenvaltioiden tuki on hyvin tärkeää komission kautta, mutta puhuitte tietyistä rahoitusjärjestelyistä. Onko komissiolla luetteloa kaikista niistä toimista, joita jäsenvaltioissa on toteutettu? Onko komissiolla siis kokonaiskuva aloitteista kaikissa jäsenvaltioissa – juuri, jotta voitaisiin huolehtia siitä, johon te viittasitte, eli hyvien käytänteiden ja tiedon vaihto. Tämän lisäksi jäsenvaltioilla on oma toimivaltansa turvallisuuden alalla. Nostitte myös esiin asia, joka on hyvinkin kiinnostava. Ja lisäksi tässä mukana on KONT-valiokunta, eli yritän nyt seurata näitä asioita eri näkökulmista. Toinen asia. Kertomuksessa on katsottu, miten RAN on toiminut, ja sitä ei ole kunnolla hyödynnetty. Millä toimilla voitaisiin nyt parantaa näiden RANin toimien tehokkuutta, ja jotta voitaisiin paremmin levittää hyviä käytänteitä. Ja sitten vielä korostaisin, että meillä ei ole kunnollisia puitteita, joissa arvioidaan näiden hankkeiden toimien tehokkuutta. Tämänhetkiset indikaattorit eivät ole riittäviä. Ehkä myöhemmin niitä voitaisiin täydentää tai miten voisimme toimia tässä asiassa. Ja sitten puhuimme aamulla vielä komission jäsenen Kingin kanssa – ja puhuimme terrorismisisältöjen poistamisesta internetistä. Ja kävi miten kävi. Niin kun näiden asioiden tiimoilta otetaan yhteyttä Europolin yksikköihin, niin sitten näitä sisältöjä poistetaan, mutta sitten ne saattavat putkahtaa jossain muualla esille. Eli Miten pystyisimme toimimaan näissä asioissa? Komissiohan on tekemässä ehdotuksen tästä aiheesta, meidän vielä tiedä sitä. Mutta ehkä voisimme yksilöidä toimia, joiden kautta voidaan välttää näitä riskejä. Tiedämme, että se, mikä poistetaan netistä, ei koskaan tule täysin poistetuksi, mutta tämä on tärkeä asia pitää mielessä. Eli Olisiko teillä jonkinlaista käsitystä tästä, ja jos voisitte kertoa siitä, niin olisin kiitollinen. Ja joka tapauksessa kiitos näin kattavasta alustuksesta tänään. Kiitos. Thank you very much, and Thank you for... Kiitos, Katrin. Tämä auttaa meitä reagoimaan asianmukaisesti aika merkittävän työhön. Ja komissio halusi reagoida Olive Onidi on täällä. Löyt reaktio. Tästä Toivottavasti mä puhun lyhyesti, mutta minulla oli mahdollisuus sanoa pari sanaa, kun mietintä esiteltiin kollegoille KONT-valiokunnassa ja D-valiokunnassa. Olen iloinen, että pääsin myös tänään paikalle, koska tämä on hyvä kertomus. Puolemme sen suosituksia täysin. Se on ajankohtainen, tuli hyvään aikaan, koska saatoimme ottamaan kaikki suositukset mukaan korkean tason asiantuntijaryhmän töissä. Meillä on radikalisoitumisen korkean tason työryhmä, ja saamme myös ottaa tämän huomioon muissa toimissa, joita olemme täytetään panneet. Kertoisin lyhyesti, mitä olemme tähän mennessä tehneet kolmen suositusnipun suhteen. Koordinaation suhteen olemme käsitelleet sisäistä koordinaatiota turvallisuusunionin työryhmässä, jossa on paljon komission palveluita, joilla on tehtävänsä, joilla on panoksensa taistella radikalisoitumista vastaan – Olemme myös onnistuneet saamaan parempaa koordinaatioita käytännön harjoittajien kanssa osana ran verkosta ja myös politiikan tekijöiden kanssa Brysselissä, vai myös eri EU-pääkaupungeissa. Mitä tulee eri työkalujen maksimointiin, me suhtaudumme myös vaativammin sen suhteen, mitä tuloksia meidän pitäisi saada aikaan ja kuten olette nähneet, olemme esitelleet näitä toimia live-valiokunnalle. Meillä on erilaisia käytännön manuaaleja, erilaisista tuotteita lapsista, vankiloista, erilaisista suosituksista ja keskusteluista. Ja sitten meillä on ollut vertaisarvioita jäsenvaltioita kentällä, joka on äärimmäisen, äärimmäisen vaikeaa käsitellä, kuten sanoitte puheenjohtaja. Ja sitten arvioinnin suhteen olemme tehneet muodollisen puolen aikavälin expost-arvioinnin ja sen eri välineiden suhteen tulevaisuudessa. Olemme myös alkaneet laatimaan indikaattoreita, mikä on vaikeata, koska tulokset ovat pitkän aikavälin tuloksia, että olemme vakuuttuneet, että meillä on hyviä indikaattoreita – näiden internet-aineista, joka postitaan internetistä. Ja joskus hyvin usein löytyy sitten muilta alustoilta. Tässä olemme saaneet teollisuuden luomaan tällaisen hash-tietokannan, jossa voidaan luomaan viite yhdelle tietokannalle sen eri postauksissa – joka auttaa sitten poistamaan tuon sisällön eri alustoilta, jotka osallistuvat tähän toimintaan. Ja tämä tulee olemaan myös yksi siirtoista, jonka tulette näkemään ensi viikolla. Tämä koskee toimia. jossa pyydämme internetyhtiöitä jatkamaan toimintaan ja haluamme järjestelmällisen arvio joka kerta, kun toiminta loppuu jollakin alueella. Meillä on myös äh, siihen mukainen arviointi noiden toimien tuloksista. Ja olemme käyttäneet tuollaisia toimia aika merkittävästi viimeisen puolentoista vuoden aikana ajatellen sekä niitä, jotka lähtevät taistelukentälle, niitä, jotka palaavat, että erityistä erityisesti niitä, jotka toimivat omissa maissamme. Me pyrimme kääntämään katseemme omissa maissa radikalisoituvin ennen kuin he vankilat. Meillä on kuntoutuspainotus, niin kuin aina olette halunneetkin, ja olemme halunneet aitoa ehkäisyä. Kiitoksia näistä arvokkaista minuuteista. Meillä oli jotakin teknisiä kysymyksiä. Hän täytyy lopettaa koko osa-aika pian. Pyytäisin herra Gregoria estämään yhteenvedon tästä nopeasti reaktiota. Kiitos puheenjohtaja. Neljä asiaa. Ensinnäkin kaikki voimme varmasti jäsenvaltioissa liiput puoltaa yhteistyön puolesta niin, että osallistuvat komission ajamaan yhteistyöhön. Kaikki jäsenvaltiot eivät aktiivisesti nimittäin vielä osallistu. Mitä tulee sitten internetsisältöön henkilökohtaisesti, pidän tätä aika mahdottavana tehtävänä. Mitä enemmän aineistoa löytyy netistä, sitä korkeampi tilaisuus on äh, sitten sille, että se siirtyy äh, darknettiin tai äh, sosiaalisiin verkostoihin. On hyvin, hyvin vaikeaa Äh, poistaa äh, äh, sisältöä netistä. Tämän tarkastuksen tekeminen oli hyvin helppoa, sillä meillä yhteistyö sujui oikein mainiosti jäsenvaltioiden kanssa. Ja kun ajatellaan että tilintarkastustuomioistuimen tämänhetkisiä toimia, niin äh, piakkoin tulee tausta-asiakirja maahanmuutosta, joka esitellään ne Kollegani on siitä vastuussa ja sitten kyberturvallisuudesta vielä tässä loppuvuodesta. Ja ensi vuonna meillä on suunnitteilla erityiskertomus siitä, että tukevatko EU-järjestelmät rajavalvontaa tehokkaasti. Eli minä ja kollegani tulemme kyllä tänne moniin valiokuntiin vielä monta kertaa tapaamaan teitä. Kiitos paljon. Rova Stevens, pyysittekö te puheenvuoroa? Haluatko sanoa jotain, Helga? Pyydän anteeksi. Jos haluat sanoa jotain nyt, niin sanopa. Ja, sorry, Niin, puheenjohtaja Äh, anteeksi äh, ehkä ette nähnyt, kun minä äh, tässä viitoin puheenvuoroa en voinut kuitenkaan jättää kättä, tai nostaa kättäni koko puheenvuoroksi. Niin, kun ajatellaan nyt ennaltaehkäisemistä ja radikalisoitumisen torjuntaa, niin 2020 saakka 314 miljoonaa euroa EU-budjetissa on radikalisoitumisen torjumishankkeita varten, mutta kun, mutta kun ajatellaan näitä hankkeita ja strategioita, niin tässä puhutaan radikalisoitumisen torjuntakeskuksesta, joka luo menettelytavat tämänkaltaisille ohjelmille ja hankkeille puitteistoksi. Mitä mieltä olette tästä? Ja komissiolta haluaisin myöskin kannan tähän kysymykseen. Kiitoksia. Thank you very much, Helga. My apologies. Kiitos. Pyydän anteeksi että et saanut puheenvuoroa aikaisemmin. Voitko vastata sähköpostilla Rova Stevensille? Tarjota hänelle yksityiskohtia ja, ja käydä vuoropuhelu hänen kanssaan. Onko se ok? Ja myös, tämä on komissiolle myös, että me koordinoimme tätä. Pyydämme komissiota jäsenoa vastaamaan vähän sisällyksekkäämmin sisäisesti teknisesti. Sistä syystä meidän täytyy lopettaa nyt koko, kokousta. tämä viimeinen kohta. Seuraava kokous on 10. syyskuuta. Jos ei muita esille tulevia asioita ole, kiitän erityisesti jäseniä siitä, että olimme paikalla sämmästyslistan kunnolla loppuun. Kiitos kaikille kovasti ahkerasti työskenteleville palveluille ja henkilöstölle. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Kosta työstä. Mukavaa viikonloppua. Kiitoksia.